Meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen und Kollegen. Hyvät naiset herrat, hyvät kollegat, saanko pyytää teitä istuutumaan? Minä en nyt haluaisi aloittaa kovin paljon myöhässä. Tiedän, että esittelijämme Pervance Beres on matkalla tänne eh, puhemiesten kokouksesta ja käytänkin tässä aikaa hyväkseni tehdäkseni ilmoitaakseni lyhyitä eh, hallinnollisia asioita, hoitaakseni niitä aluksi. Haluaisin viitata siihen, että tänään mitä tulkkaukseen tulee, meillä on täällä täysi kielitarjonta, eli jokainen voi käyttää äidinkieltään. Esityslista on teille lähetetty. Minulla ole mitään toiveita. En ole saanut mitään toiveita muutoksista, joten katson, että se on hyväksytty. Erityisesti minulta ei tänään ole mitään ilmoitettavaa. Haluan vain viitata siihen, että tänään on tänään Pervans Perez virallisesti esittelee mietintönsä ja huomenna se lähetetään sitten käännettäväksi. Se on laadittu ranskan kielellä ja te tiedätte, että me onnistuimme saamaan englanninkielisen käännöksen nopeammin aikaan, joten mietintö on jo 17. päivä muistaakseni saatavilla englanninkielellä, mutta jos Pervansille sopii, enkä usko, että mitään sitä vastaan. Huolehdin siitä, että mietintö jo huomenna on ranskankielisenä saatavilla kaikille, kaikilla jäsenillä. Meillä on pöytäkirja 18. maaliskuuta kokouksesta ja pyytäisin teitä vain ottamaan sen tiedoksenne. Ja samoin pöytäkirja viimeisestä koordinaattorien kokoukselta, joka oli 29. huhtikuuta. Ja nyt sitten tulee tämän päivän kokous. Tämä on tässä muodossa viimeinen kokous ennen kesätaukoa. Tänään meillä on viimeinen tällainen äh, aihepaperi esityslistalla. Sen on kollegamme äh, Regina Vastos työstänyt. otsikonaan on taloudelliset johtamisstrategiat, talousarvoiset näkökohdat, pk-yrityksen innovointi ja uudet mahdollisuudet kestävään kasvuun. Eli hyvin laaja aihekokonaisuus, se täytyy todeta. Ja ihailen kollegamme rohkeutta todellakin näin tiiviissä muodossa käsitellä näin laajaa aihekokonaisuutta, mutta olen iloinen sitä, että hän on ottanut tämän tehtävän omakseen ja toimittanut meille tämän mietinnön. Ehdottaisin, että toimisimme kuten tavallisesti. Päivää, pervanche. Juuri kokouksemme alussa sopivasti. No niin, nyt Regina pyytäisin teitä lyhyesti ehkä kertomaan meille olennaisimmat tulokset mietinnöstänne, jotta sitten sen jälkeen voimme käydä keskustelua. Olemme suunnitelleet, niin kuin olette huomanneet esityslistasta, että keskustelua on varattu kello 17, mutta meillä ei ole pakko tietenkään käyttää aikaa siihen saakka, jos olemme valmiita aikaisemmin. Mutta ennen kuin annan virallisesti puheenvuoron Regina Pastosille, haluaisin tervehtiä ryhmää Sardiniasta, opiskelijaryhmää, jotka Focus Europe-aloitteen puitteissa on valittu ei pelkästään kiinnostuksensa vuoksi, vaan myöskin erinomaisen suoritustensa vuoksi olemaan täällä Brysselissä, käydään myös täällä parlamentissa. Olen iloinen siitä, että myös nuoriso Euroopassa on edelleen kiinnostunut Euroopan kehityksestä ja eurooppalaisesta toimielimistä parlamentin valiokunnista ja työstä. Ja sen lisäksi tulee hiukan iäkkäämpää väkeä vierailijaryhmä, jotka ovat aikaisemmin työskennelleet äh, rahoitusasioissa Saksassa. Regina, puheenvuoro on sinulla. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Tänään esitän tämän temaattisen asiakirjani samana päivänä tietysti kun esittelijämme Pervenche Perez esittää mietintöön käännettäväksi. Ja toivottavasti minun panokseni on myöskin arvokas sitten, kun Pervenche luonno, luonnostelee tuota loppuasiakirjaansa. Olen kovasti pyrkinyt keskittymään temaattisen asiakirjan otsikossa mainittuihin asioihin ja erityisesti olen pyrkinyt tarkastelemaan sitä, millä tavalla pk-yrityksiä voidaan tukea EU-ssa. Ennen kuin käsittelemään asiakirjan pääsuosituksia, haluaisin vain huomauttaa, että koko asiakirjan punaisena lankana ovat sellaiset arvot, jotka mielestäni kuuluvat sille tielle, jota meidän tulee Euroopassa kulkea, kun haluamme päästä kriisistä ulos. Kyseessä ovat vapaus, vastuu ja solidaarisuus. Nämä ovat aivan yhtä tärkeitä, kuten myöskin yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus näiden kolmen muun eurooppalaisen arvon rinnalla. Olen pyrkinyt niitä edistämään tässä mietinnössä, sillä se kriisi, jota me nyt elämme, ei pelkästään ole taloudellinen ja sosiaalinen kriisi, vaan kyseessä on myöskin arvokriisi. Jos tarkastelemme temaattisen asiakirjani suosituksia, niin haluaisin painottaa, että PK-yritykset, kuten hyvin tiedetään, ovat Euroopan talouden vetureita. Niiden avulla pyritään pääsemään kriisistä ulos Euroopassa ja Yksi päämenettelystä pitää olla se, että me tuemme innovatiivisia pk-yrityksiä, sillä ne ovat tulevaisuuden kasvun keskiössä Euroopassa. Ne ovat myös oleellisia sosiaalisen markkinatalouden kasvattamisen kannalta ja näin voidaan välttää myös kilpailuun liittyviä rajoitteita. Toinen tärkeä kysymys PK-yrityksille on mahdollisuus saada luottoja kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Tehän olette kaikki kuulleet, että se tuki, mitä pankeille myönnettiin heti kun finanssikriisi puhkesi, on vertaissa siihen tukeen, joka kesti hirvittävän kauan, kun se suodattui pk-yrityksiin asti. Niidenkin pitää saada tätä luottoa aivan samalla tavalla käyttöönsä. Ja jos tässä suhteessa ei saada edistystä aikaiseksi, niin pk-yritykset joutuvat todellisiin ongelmiin. Siitä syystä on elintärkeää, että varmistamme, että tällaisia luotto- tai järjestelmiä on pk-yrityksiä varten. Meidän tulee myös tarkastella sisämarkkinoiden toimivuutta ja tarjota uusia yritysmahdollisuuksia kautta Euroopan unionin. Kyseessä on Euroopan kattava järjestelmä, joka edesauttaa pk-yrityksiä, kun ne pyrkivät hyödyntämään liiketoimintayrityksiä, joita niillä muuten ei olisi. Tämä Euroopan kattava pohja pk-yritysten auttamiseksi on mielestäni erittäin hyödyllinen väline. Sen avulla voidaan tarjota suotuisa ympäristö elinkeinoelämälle ja samalla se toimii yleiseurooppalaisilla yrityksillä hyödyllisenä lisänä. Tämän lisäksi tarvitsemme myös juridisia välineitä, joiden avulla voidaan tukea yrittäjyyttä. Small Business Act, määrittelee asian niin, että tilanteesta täytyy tehdä joustavampi ja toimivampi. Tätä lainsäädäntöä täytyy kuitenkin mukauttaa ja pyysin jo edustaja Beresia myöskin mainitsemaan asian hänen mietinnössään. Me tarvitsemme Euroopan unionin valvontavaltaa, vaikka luonnollisestikin jäsenvaltioiden vastuulla ovat pk-yritykset. Lisäksi haluan, että yhteiskunnallista ulottuvuutta laajennetaan siinä. Meidän täytyy luoda aidot kilpailuolosuhteet. Näiden avulla voidaan lisätä työpaikkojen määrää Euroopassa ja olen pyrkinyt tässä ottamaan esille erityismenettelyitä, josta yksi on jälleen tämä keskitetty asiointipiste ja siihen liittyvät menettelyt. Me emme halua, että byrokratia kuristaa pk-yritykset, vaan meidän tulee mukauttaa menettelyitä niin, että tämä keskitetyn asiointipisteen periaate tulee hyvin esille. Haluan myös antaa sille lisää vauhtia ja lisätä näin yrittäjyyshenkeä Euroopassa. Olen myös tarkastellut sitä, mitä meidän täytyy tehdä oppimispuolella, kun pyritään hyödyntämään niitä yrittäjyystaitoja, joita Euroopassa on. Ja näin ollen ehdotan verkostoa Eurooppaan – jossa työuransa loppupuolella olevat henkilöt voivat tarjota eniten lisäarvoa, jotka ovat nyt siirtymässä eläkkeelle, mutta pätevyydestään ja kokemuksestaan johtuen nämä henkilöt voivat tarjota parhaiten apua monille yrityksille Euroopassa. Siitä syystä olisi hyvä, jos voisimme luoda tällaisen eurooppalaisen verkoston. joka sitten hyödyntäisi sitä kaikkea tietoa, joka vanhemmilla ihmisillä on. Ensinnäkin asiakirjassa otetaan esille pk-yritykset, jotka luovat hyvinvointia paikallisella tasolla. Paikallisella tasolla nimenomaan ongelmia usein syntyy. Ja se, että pk-yritykset voivat sielläkin olla talouden moottorina ei välttämättä aina pidä helposti paikkaansa. Julkiset investoinnit eivät sinänsä ole huono asia, mutta meidän täytyy myös korostaa sitä, miten tärkeä kasvu on paikallisella, paikallisesti katsoen. Ja PK-yritykset voivat tässä suhteessa olla hyvin määräävässä asemassa koska niillä on tällainen tärkeä rooli työpaikkojen vaurauden luomisessa paikallisella tasolla. Ja koska ne saavat aikaiseksi paljon myönteisiä sivuvaikutuksia maaseutualueilla ja muillakin alueilla, niin haluaisin, että voisimme tarjota enemmän verokannustimia ja jopa verotukia pk-yrityksille, jotta nämä voisivat luoda näitä kovasti kaivattuja työpaikkoja. Se on tietysti vaikeaa lähtökohtaisesti, mutta uskoakseni menettelyt voivat olla erittäin merkittäviä ja niiden avulla voidaan lisätä Euroopan BKTtä. Haluan myös lisätä työllisyyttä hankkeen avulla, jota kutsun yksi PK-yritys, yksi työpaikka nimellä. Meillä on 20 miljoonaa pk-yritystä Euroopan unionissa. Jos joka ikinen niistä luo vain yhden lisätyöpaikan, niin me saisimme 20 miljoonaa lisätyöpaikkaa. Se olisi erittäin tehokas menettely, kun halutaan saada aikaiseksi talouskasvua Euroopan unionissa. Ja varsinkin tietysti sosiaalisesti katsoen se olisi oleellista. Haluan myös tarkastella EUn ulkoista ulottuvuutta ja sitä, millä tavalla se voi auttaa pk-yrityksiä Haluaisin, että EUn ulkosuhdehallinto auttaisi pk-yrityksiä lisäämään näkyvyyttään unionin ulkopuolella. Innovointi on tärkeää, varsinkin pk-yrityksissä, ja siitä syystä haluan kytkeä sen suoraan teollisuuteen ja muodostaa elinkeinoelämän ja akateemisen maailman välille uusia kumppanuussuhteita. Tästä olisi myöskin erityisesti hyötyä PK-yrityksille. Haluan tukea tietopohjaista innovaatiota. Se on nimenomaan se, mistä EUn tulevaisuus riippuu. Tässä on kolme eri aluetta – innovointi terveyspalveluissa. Minusta sitä tulisi tarkastella huolella. Autoteollisuus on tärkeä. Sehän on joutunut kärsivään huomattavasti viime aikoina. Ja lopuksi Ja näin pyritään myös tekemään eurooppalaisesta teollisuudesta ympäristöystävällisempää. Temaattisessa asiakirjassa olen myös tarkastellut sitä, millä tavalla koulutuspuolella voidaan edesauttaa kriisistä selviytymistä ja millä tavalla se voi vaikuttaa työmarkkinoihin. Tarvitsemme yhä enemmän päteviä henkilöitä työmarkkinoilla Euroopassa. Olemme puhuneet myöskin väestörakenteen aiheuttamasta haasteesta – 500 miljoonaa ihmistä on yli 75 vuotta kautta maailman. Ja alle 5 vuotta on huomattavasti vähemmän. Haluaisinkin rohkaista, että vanhemmat ihmiset olisivat mukana työmarkkinoilla. Se on tärkeää. Haluaisin, että meillä olisi aktiivisia investointeja eu alueella – niin että eh, he voisivat päästä työmarkkinoille edesauttaa talouden kehitystä. Meillä on eh, nuorisotyöttömyys, joka on valtavan korkealla tasolla. Ja haluaisimmekin saada aikaiseksi oikean tasapainon, jonka avulla myös vanhemmat henkilöt pääsisivät työmarkkinoille, mutta edesautettaisiin samalla myös nuorten työllistymistä, varsinkin ensimmäistä työpaikkaa etsimässä eh, olevien työllistymistä. Olen tarkastellut myös PK-yritysten mahdollisuutta edesauttaa sosiotaloudellista kehitystä maaseutualueilla. Mehän olemme nähneet, miten maaseutualueet ovat kärsineet Euroopassa. Olemme nähneet, miten nuorisukupolvi on ne jättänyt ja millä tavalla se on vaikuttanut maaseutuyhteisöihin sosiaalinen syrjäytyminen ja köyhyys on lisääntynyt maaseutualueilla. Ja minun mielestäni pk-yritykset voivat olla välineenä, kun pyritään tuomaan uutta elämää maaseudulle kautta Euroopan unionin. Se on myös tärkeää taloudellisen ja sosiaalisen kohesion näkökulmasta katsoen. Kun sitten tarkastellaan kestävää kehitystä, niin tässäkin kohdin voimme pyrkiä avaamaan tietoyhteiskunnan potentiaalin. Ja sitä voidaan hyödyntää, kun pyritään saamaan paikallisyhteisöt mukaan. Hyvin lyhyesti näin yhteenvetona. Kasvu ja vauraus ovat jakamattomia. Olemme käymässä läpi erittäin vaikeaa kriisiä. Teemme poliittisia päätöksiä, ja niiden tekeminen on elintärkeää, kun pyrimme muokkaamaan eurooppalaista tulevaisuuttamme. Tiedämme, että tarvitsemme lisäkoordinointia kriisin vuoksi. Tarvitsemme lisää valvontaa ja sitoumusta jäsenvaltioiden puolelta niin, että saamme aikaiseksi aidon eurooppalaisen mallin. Meidän täytyy myös saada Euroopan voimavarat liikkeelle. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että Eurooppa todella vastaa haasteisiinsa. Niihin haasteisiin, joita meillä on tänä päivänä, joita meillä on tulevaisuudessa. Meillähän on suuria vaikeuksia sekä taloudellisesti että poliittisesti katsoen edessämme. Eurooppalaista hanketta ovat aina vieneet eteenpäin eurooppalainen johtajuus ja meidän täytyy nyt katsoa, ky- kykenemmekö astumaan nämä vaadittavat askeleet eteenpäin niin, että näistä hankkeista muodostuu todellisuutta ja että yhteiskunnalliset näkökohdat voidaan myös täytäntöönpanna. Yhteisötasolla tämä on mielestäni erityisen tärkeä asia viedä läpi. Kiitos kollega Vastos tästä johdannosta aiheeseen. Nyt ehdottaisin, että aluksi esittelijät, Pervance Beres, esittelijä siis saisi puheenvuoron ja sen jälkeen sitten käyn lävitse koordinaattorit. Merci beaucoup, merci. Euh. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että muutitte tätä aikataulua niin kuin se oli alun perin ajateltu, koska tämän avulla voimme saada panoksia myöskin kaikilta alakohtaisilta esittelijöiltä ennen kuin mietintö on täysin loppuun saatettu. Vastoksen kanssa me vähän huijasimme, mitä tulee näihin määräaikoihin, mutta hän on ottanut minun yhteyttä kirjallisesti ja suullisesti ennen viimeisiä hetkiä. Ja tämä on tärkeää, koska kyseessä on tästä alakohtaisesta asiakirjasta ja meidän täytyy saada siihen mukaan erityisiä näkökohtia ja aihe, jota hän käsittelee tänään tässä alakohtaisessa paperissa, no, se on aika kriittinen, jos ajatellaan, että Euro- Euroopan unionilla on monenlaisia haasteita edessään, ja yksi tärkeimmistä liittyy työllisyyteen. Kun nyt katsotaan suurten yritysten ja pk-yritysten strategioita, No totta kai haluaisimme, että pk-yritykset ovat myöskin mukana viennissä, että ne ovat dynaamisia EUn ulkopuolella, mutta todellisuudessa tällä hetkellä ne ovat niitä, joihin syntyy eniten työpaikkoja ja meidän täytyy muistaa nämä huolenaiheet ja tukea pk-yrityksiä. Suen paljon siitä, mitä sanoitte, mitä tulee tähän keskitettyyn asiointipisteeseen ja tämä myöskin sukupolven välinen solidaarisuus ikäihmisten ottaminen ja mobilisointi, sekin on asia. No, ehkä tässä nyt on asia, joka alkaa vähän muuttua yhteiskunnassa. Tietysti ikäihmisiin liittyy huolenaiheita, mutta useilla on lapsia ja lapsenlapsia. Ja he ovat huolissaan myöskin tulevista sukupolvista. Eli hekin voivat esimerkiksi hyvän tekeväisyystyön kautta olla vielä keventävässä vähän nuorempien sukupolvien taakkaa. Ja tämäkin on hiukan nyt muuttumassa ihmisten mielissä. Ja meidän pitää käyttää hyväksemme tätä ikäihmisten asiantuntemusta, hyvän tekeväisyystyttä tai muuten. Ja niitä voitaisiin käyttää hyväksemme myöskin pk-yrityksissä. Eli tällä tavalla voitaisiin järjestää solidaarisuutta myöskin sukupolvien välillä. Ja se on mielestäni ihan mielenkiintoinen ajatus. No sitten te puhuitte tässä keskustelussa kolmesta asiasta, joihin halusin puuttua. Ensinnäkin koulutus. Meille tähän täytyy, meidän täytyy kiinnittää tähän erityistä huomiota. Tähän liittyy muitakin aiheita, joissa on samantyyppisiä ongelmia. On koulutus, sosiaalisen vuoropuhelun organisointi ja tiettyjen palvelujen ulkoistaminen – PK-yritysten ongelmat näillä kolmella alalla johtuvat siitä, että ne ovat PK-yrityksiä. Eli millä tavalla voidaan ottaa huomioon se, mitä se on, niiden rikkaus ja miten heitä voidaan auttaa ulkoa käsin. Eli meidän pitäisi järjestää jonkinlaisia alueita, joissa on koulutusta ja jossa käydään sosiaalista vuoropuhelua. Tietysti muistetaan kaikki oikeudet, mutta me voisimme vähän organisoida tätä toimintaa. Ja sitten ajatus, jota on kehitetty, eli meidän täytyy katsoa, miten tämä sitten tallennetaan kirjoihin. Jos pk-yritykset ulkoistavat palveluja, sitä ei voi tehdä, jos kustannukset ovat korkeat. On esimerkiksi siivouspalveluita, tilinpitoa, kehitystä aluetasolla. Voidaan kehittää näissä kysymyksissä. Ja tälläkin tavalla luodaan uusia työpaikkoja. Ja mielestäni tämä ajatus, jota alakohtainen esittelijä on puolustanut, meidän tulee todellakin tukea tällaisia kysymyksiä pk-yritysten osalta. Sitten yksi, niin tai sitä ennen vielä tästä koulutuksesta pari sanaa. No, mielestäni Jos ajattelemme nyt suuria strategisia kunnianhimoja esimerkiksi ympäristökysymyksissä, tämä on ihan konkreettinen esimerkki, mutta siinä näkee nyt, mitä asioita on kysymyksessä. Jos ajatellaan, että tämä merkitsee suuria strategisia investointeja, jakeluverkoston luomista ja niin edelleen. Paikallistasolla talousketjun päässä tämä merkitsee sitä, että uudistetaan asuntoja, parannetaan julkista liikennettä ja niin edelleen. Ja esimerkiksi asuntojen uudistaminen, kun mennään ihan alue- ja paikallistasolle, silloin kyse on käsityöläisten, ammattilaisten koulutuksesta. Ja paikallisesti tällaiset ihmiset, heidän täytyy tietää, millaisia taitoja heiltä vaaditaan. Ja tämäkin on seikka, jota ei pidä unohtaa. No sitten kysymys siitä, miten voidaan uudistaa Small Business Actia, koska tämähän on asia, johon puututtiin jo edellisellä lainsäädäntökaudella. Mitkä ovat nyt tärkeimmät kohdat, jotka pitäisi nyt avata uudelleen tästä kysymyksestä? Eli tästä haluaisin kuulla. Kiitoksia puheenjohtaja. Signor Bonsignore. Signore. Grazie, presidente. Desidero complimentarmi con la... Niin, voin. Minä haluaisin onnitella kollegaa aluksi tästä panoksesta, joka hän on nyt antanut meidän työllemme. Voin sanoa, että tuen sitä, minkä hän on kirjoittanut, samoin kuin niitä johtopäätöksiä, joista hän puhui ja näitä suosituksia. että me todellakin panostamme kasvuun on olennaista. Tietysti voimme lisätä hyvinvointia, jos meillä on kasvua, jos me pystymme kasvamaan. Pyrkimys voittoon. Siinä täytyy liittyä vastuuntunnon. Se on minusta myös erittäin tärkeää. Kasvu ja voitto, niitä ei saa olla, jos emme suuntaa toimia niin, että luodaan työpaikkoja. Sehän on tärkein tehtävä seuraavina kahtena vuotena. Minusta meidän ehkä pitäisi pohtia enemmän – kestävän hyvinvoinnin käsitettä. Nyt, nyt minusta on tullut ajankohta, jolloin meidän on selkeästi sanottava, että me lännessä elämme oikeastaan ylivarojemme. Me emme voi kehittää yhteiskuntaamme edelleen niin, että rakennamme velan varaan globaalistuneessa maailmassa, jossa me elämme, me emme muuten tule selviytymään. Tämä on asia, totuus, joka meidän pitäisi sanoa. Euroopan unionilla voisi olla hyvin tärkeä rooli, jos se saisi aikaan sen, että 27 jäsenvaltiolle onnistuisi kokonaisuudessaan selittää, että nyt on ollut se ajankohta, jolloin on nähtävä oma tilanne kerrankin realistisesti. Hyvinvoinnin käsite, keskimääräisen hyvinvoinnin käsite täytyy selvittää. Siis näyttää siltä, että se hyvinvointi, jota meillä on, on sellaista, joka menee ylittää meidän varamme. Meidän täytyy siis kasvaa voimakkaammin, jos me haluamme säilyttää tämänhetkisen hyvinvoinnin. Ja jotta voimme kasvaa enemmän, tarvitsemme rohkeaa politiikkaa, ja minusta juuri Euroopan unioni ensisijaisesti voisi maailmanlaajuisesti harjoittaa tällaista politiikkaa. Ja minusta myös tähän suuntaan voisimme antaa oman panoksemme. Kiitokset esittelijälle. Sosiaalidemokraattien puolesta herra Koferandi. Grazie Presidente. Voglio anch'io fare complimenti alla Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Bastosia erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. Ja erityisesti haluaisin kiittää häntä siitä, että hän on hyvin kuvaillut, kuinka tärkeitä ja arvokkaita pk-yritykset ovat Euroopassa. Historiallisesti pk-yritykset ovat kaikkein joustavin osa tuotantoa sekä valmistusteollisuudessa että palveluteollisuudessa. Ja PK-yritykset ovat hyvin usein mahdollistaneet sen, että on voitu vastustaa vaikeita syklejä kriiseissä. Ja niiden avulla me voimme elvyttää Euroopan taloutta ja voimme pitää yllä sitä, joka mielestäni on erityisen tärkeää, eli ylläpitää tuotantoa Euroopassa. Tulevaisuudessa olisi mahdollista luopua tuotannosta, näin katsovat jotkut, mutta mielestäni tämä on aivan väärä käsitys. Ja tällaisen idean levittäminen on hyvin vaarallista. Mutta tämä ehdotus, joka nyt on edessämme, on täysin päinvastainen, eli se menee hyvään suuntaan. Eli meidän pitää nyt antaa arvoa tälle osalle taloudestamme. Ja siksi mielestäni on tärkeää korostaa tiettyjä erityisongelmia. mitä tulee hallintokysymysten yksinkertaistamiseen. No se koskee koko taloutta, mutta tietysti ymmärrämme, että tämä on vieläkin tärkeämpää pk-yrityksille kuin suurille. Kustannukset hallinnollisissa toimissa, tai sitten pelkästään se aika, joka pitää varata hallinnollisten ongelmien ratkaisulle, se on este kilpailukyvylle – Eli yksinkertaistaminen sinänsä on keskeinen tekijä kaikissa talouksissa, mutta erityisesti niille, joiden täytyy kiinnittää erityistä huomiota kustannuksiin. Ja tässä järjestelmässä, kun yksinkertaistetaan, yksinkertaistetaan hallintoa, meidän täytyy muistaa nämä keskityt asiointipisteet. Eli jos haluaa vaikka muuttaa toimintaansa, silloin ei pidä käydä niin, että joutuu juoksemaan eri paikoissa, siihen menee aikaa ja rahaa hukkaan. Ja väistämättä siihen liittyy myöskin ristiriitoja. Keskitetty asiointipiste mahdollistaa synergian hyväksikäytön. No, tärkeä asia mielestäni on se, millä tavalla voidaan auttaa näitä yrityksiä, jotka yksin eivät pysty tekemään myönteistä yhteistyötä järjestelmässä, jossa halutaan edistää tietoa ja innovaatiota, eli tutkimuskeskukset ja yliopistot. Mielestäni meidän tulee stimuloida näitä yrityksiä tekemään yhteistyötä markkinoilla. Tilanteet saattavat olla erilaisia, mutta kun kyse on tutkimuksen innovaatiosta, silloin pitää kääntyä niihin paikkoihin, joissa tuotetaan innovaatiota. Ne on saatava nämä eri tahot tekemään yhteistyötä, ja siitä voisi mahdollisesti muotoutua hyvinkin merkittävä etu. No sitten viimeiseksi haluaisin vielä korostaa sitä, että jos haluamme edetä näissä asioissa, silloin kontekstin on oltava myönteinen. Enkä nyt ajattele pelkästään ympäristökysymyksiä, vaan puhun myöskin ihan materiaalisista olosuhteista, joissa uusia toimia toteutetaan, alue tai kaupunki. Voidaan sanoa vaikka, että siellä on keinoja, joilla voidaan käynnistää taloutta ja kasvua, ja infrastruktuureiden on keskityttävä juuri tällaisiin toimiin. Euroopassa on alueita, joilla on historiallisesti esimerkiksi villan tai teräksen tai silkkiin valmistukseen liittyviä aloja. Ja tämä tietysti luo arvoa näillä alueilla, mutta sitten kun ajatellaan hallinnollisia kysymyksiä, meidän pitää stimuloida tiettyjä toimintoja alueella tai kaupungissa infrastruktuurien osalta koulutuskeskuksien kehittämisessä. Tällä tavalla voidaan merkittävällä tavalla vaikuttaa siihen, että korostetaan alueellista identiteettiä. Monet pk-yritykset toimivat monilla aloilla, tekevät vähän kaikkea, mutta onneksi niillä on alueellinen identiteetti, josta on tullut tuotemerkki. Eikä ole mikään sattuma, että jos ajatellaan jotain raaka-ainetta, siihen helposti liitetään jonkin alueen tai kaupungin nimi. Eli tällä tavalla voidaan toteuttaa näitä ihmeitä, joista minä puhun. Ja tämä näkyy myöskin tässä Bastosin asiakirjassa, ja meidän pitää vielä vahventaa tätä näkökulmaa. Raadion puolesta Ulle Schmidt. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijän vastusta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asiakirja ja tietysti meidän pitäisi tukea tuotannon lisäämistä Euroopassa, varsinkin PK-yrityksissä. Tuskinpa kukaan siinä nyt on eri mieltä. Toisaalta pitää olla varovaisia sen suhteen, että ei tueta sellaisia teollisuuden aloja, jotka eivät kykene toimimaan. Ei ole järkeä rakentaa laivoja, joita kukaan ei osta. Se on kallista ja muuttuu katastrofiksi ennen pitkää. Pitäisi myös pohtia kaikki niitä autoja, joita valmistetaan. Kyllähän jonkun täytyy ne autot ostaa. Ja tietysti me olemme varomaisia, kun käytämme veromaksajien rahoja valtion tuen muodossa. Varmaankin kaikki olemme tässä samaa mieltä. Muutama lyhyt kommentti. Keskittyminen PK-yrityksiin on oikein hyvä asia ja luotosannin helpottaminen on hyvä, aivan kuten mainitsitte puheenvuorossanne. Minusta meidän tulisi myös pohtia sitä, mitä pääomamarkkinoilla tapahtui. Pääoman vaatimusten eri tasot ja se, millä tavalla pankit sitten enemmän tai myöhemmin reagoivat, toteavat, että ei rahaa ole lainattavaksi pk-yrityksille. Mielestäni tätä tulisi myös pohtia laajemmalti. Palveludirektiivi on oleellinen, kun halutaan saada toimivat sisämarkkinat Eurooppaan ja tarjota vaurautta ja kasvua. Ja minusta tämä parlamentti olisi paljon enemmän voinut painottaa näitä asioita. Itse asiassa on todella sääli, ettei potilaiden liikkuvuus vielä ole olemassa ja terveydenhoito, no kaikkihan me tässä vanhenemme. Eikä liikkuvuutta vieläkään ole tarjottu riittävästi. Se on kyllä harmi. Varsinkin niille, jotka eivät saa terveydenhuoltoa omassa maassaan. Eri maat pyrkivät olemaan myöntämättä oikeutta muuttaa toiseen maahan, jos on terveysongelmainen. Tässä suhteessa meidän täytyisi tehdä jotain. Muun muassa Espanja tätä jumittaa, niin kuin moni varmaan tietää. Ehkäpä se voitaisiin mainita myös tässä mietinnössä. No sitten eläkejärjestelyt. On tärkeää, että meillä on kestävä eläkepolitiikka. Emme voi maksaa emme voi jatkaa tällaista kädestä suuhun järjestelmää. Sitten kun jäämme eläkkeelle ehkäpä 6-70 välissä, ehkäpä 60-75 välissä, yhä vanhemmaksi tässä nyt vain muututaan. Eikä voida kuvitella, että etteikö se aiheuttaisi ongelmia julkisen talouden puolella. koulutus ja sitä koskeva teksti on oikein hyvä. Mehän tiedämme, että tämä julkisen rahoituksen vaatimus 3 prosenttia ei täyty monessakaan maassa. Ja puheenjohtaja Barroso taisi mainita, että, että Eurooppaakin tarvitaan EITtä. Ehkäpä se ajatus nyt on haudattu komission käytävillä. Minusta se oli kyllä hyvä ajatus. Eurooppaan tarvitaan yliopistoa, joka voisi kilpailla MITen kanssa. No sitä nyt tänä päivänä ei ole. Lisäksi nämä eri koulutustasot, jos katsotaan niitä, taitetaan puhua PISA-tutkimuksesta. Mikä jokainen maa Euroopassa nyt tässä menestyy ihan huonommin 8-19-vuotiaisiin. Aina, sanon aina pojalle, niin kun hän sanoi, että en halua tehdä läksyjä, niin että mieluummin istu tietokoneen edessä. Mä että tee niin vain, mutta pidäpä mielessä, että Intiassa ja Kiinassa on 500 000 nuorta miestä, jotka tekevät kotiläksynsä ja sinulla ei ole työpaikkaa sitten, kun olet 20 vuotta vanhempi. Ja hän katsoo minua, eri, eri, hän katsoo minua erittäin synkästi todeten, ettei se varmaan ole totta. Mutta tässä suhteessa siis pitäisi tehdä jotain. Mainitsitte myös euroryhmän ja verotuksen koordinoinnin, se on hyvä asia. Mutta voisitteko yrittää mainita myös EUn ihan yleisestikin? Minusta tuntuu, että minä jään koko ajan niin ulkopuolelle. Mainitsitte myös EASn Mutta meillä on tietysti sen suhteen hieman kyseenalaistuksia, että miten se mahdollisesti toimisi. Sitten tulevat suuntaukset ja väestörakenteen muutokset ovat erittäin tärkeät asiat. Ja meidän pitää puhua työvoiman liikkuvuudesta, jota siis ei ole sellaisena kuin se pitäisi olla. Maahanmuuttokin, me tarvitsemme sitä me tarvitsemme, että ihmiset tulevat tänne. Ja mielestäni on katastrofaalista, että täällä yritetään tuuppia ihmisiä ulos ja muutaman vuoden kuluttua sitten taas kutsutaan heitä paikan päälle. Lopuksi tässä mainitsitte jotain globaalista Eli että päätökset pitäisi tehdä globaalisti ja pitäisi toimia globaalisti. Globaalit päätökset. Olen itse oppinut, että ajattele globaalisti ja toimi paikallisesti. Mitä tarkoitatte tällä? Se on mielenkiintoinen ajatus. Ihmiset haluavat tajuta kunnolla, mistä nämä paikallisella tasolla tehtävät päätökset ovat peräisin. Ja ehkä tässä, tätä olisi hyvä selventää vielä. Äh, no nyt neljä puheenvuoropyyntöä. Sent Vigo, sitten Nikolaus Hunsis, Artur Karens ja sitten Hato Hybner. Sorry, uh, colleagues, I... Pahoillani kollegat, minun täytyy pian lähteä täältä, joten aivan lyhyitä kommentteja. Ensinnäkin kiitokset tästä mielenkiintoisesta asiakirjasta joka koski ennen kaikkea pienten ja keskisuurten yritysten roolia. Minä haluaisin esittää muutaman lisäkommentin siitä, mikä voisi olla mielenkiintoista myöskin tämän mietinnön kannalta, jos esittelijä kuuntelee. Joten... Let's make... Yes, uh, we are... okay. Um, and uh, what I would like to... Niin, mitä minä haluaisin lisättäväksi tähän, mitä täällä nyt on sanottu. Sen lisäksi vielä on suuri sektori, joka on unohtua silloin, kun puhutaan pienistä ja suurista yrityksistä. 10 prosenttia kaikesta työllisyydestä ei ole julkisella sektorilla eikä perinteisellä yksityisellä sektorilla, mikä merkitsisi yrityksiä, jotka ovat yksityisesti omistettuja, vaan tässä viimeisimmässä ryhmässä, joka on niin sanottu kolmas sektori. Ja jos puhutaan sosiaalista taloudesta, olisi hyvin tärkeää tarkastella myös tätä sektoria ja sen erityisiä tarpeita. Monissa äh, tapauksissa alueellisessa, kehityksessä, alueellisessa kehityspolitiikassa ne ovat äh, luonnollinen kumppani. Me voimme myös nähdä silloin, kun ajattelemme alueiden elvyttämistä tai taloudellisen toiminnan säilyttämistä alueilla, jotka ovat vaikeuksissa, joihin on viitattu Tämä on yleinen ongelma Euroopassa, että maaseutu usein on vaikeuksissa. Silloin tämä sektori on äh, ratkaisevan tärkeä sille, että säilytetään tärkeitä palveluita, jotka pitävät nämä alueet hengissä. Meidän pitäisi siis ottaa huomioon joitakin kommentteja Toijan mietinnöstä viime vuodelta, josta, joka hyväksyttiin laajalla enemmistöllä tässä talossa, ja jossa puhuttiin näiden pienten yritysten tukemisesta, joilla on paljon yhteisiä tarpeita – ja samoin myöskin erityisiä tarpeita. Ja meidän tulisi minusta käyttää mietintöä ja tässä tämän asian edistämiseen. Mitä tulee sitten kilpailupolitiikan elvyttämiseen, siitäkin olisi apua, jota saataisiin enemmän tilaa pienille keskisuurille yrityksille, koska niiden toisella puolella on prosessi, jossa on syntymässä oligopoleja ja markkinoita. Ja tämäkin on uhka näille sektoreille. Ja lopuksi esittäisin vielä sen kommentin, että jotkin suositukset minusta ovat sellaisia, että niiden tulisi olla yksityiskohtaisempia kuin se, että yleisesti puhutaan sen puolesta, että pitäisi olla enemmän verokannustimia. Minä olen aika skeptinen verokannustimien suhteen, koska usein ne tekevät asiat vielä entistäkin mutkikkaammaksi ja nyt kärsitään jo siitä, että on mutkikasta verotustoimintaa, joka usein on haitaksi pienille suurille yrityksille. Mutta yleinen linja, siitä olen pitkälti yhtä mieltä. Haluaisin vain sanoa, että olen varma siitä, että esittelijä on hyvin tietoinen siitä, että kysymys pienistä ja suurista yrityksistä tietysti on pieni osa koko tämän äh, työasiakirjan otsikkoa ja meillä on todella mahdollisuutta keskustella rahoituspoliittisista kysymyksistä, jotka liittyvät näihin irtoutumisstrategioihin. Ja tämä, nämä aiheet, jotka on katsottu jossakin paperissa, jotka on aikaisemmin esitelty ja ehkä näihin vielä palataan jotta ne eivät huku loppuasiakirjasta, loppumietinnöstä. Ja odotan mielenkiinnolla sitä, että täällä on sali täynnä, kun keskustelemme teidän mietinnöstänne. Ja ehkä silloin onnistuu saada aikaan kokonaisku. Olen pahoillani sitä, että joudun nyt poistumaan. Nikolas Hontis. Nikolas Hontis. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä tekstistä, jonka hän meille esitteli. Mehän olemme keskustelemassa tästä yleisestä mietinnöstä – ja haluaisin sanoa, missä kohdin en ole samaa mieltä ja missä kohdin minulla on vähän kysymyksiä. Mutta tämä liittyy tähän yleiseen keskusteluun eikä varsinaisesti tähän tekstiin. Mutta puhun nyt muutamista asioista, joista on puhuttu tekstissä. Ja tietysti pk-yritykset ovat tärkeitä Euroopan talouden kasvun kannalta. Se pitää paikkansa. Mutta sitten on yksi kysymysmerkki. Mikä on PK-yritys? Mihin asti yritys on PK-yritys? Puhutaanko silloin henkilöstöstä tai pääomasta? Millä tavalla määritellään PK-yritys? Aina ei tiedetä kovin hyvin, mistä eri osapuolet puhuvat, kun he puhuvat PK-yrityksistä. Esittelijä sanoo, että Sosiaalitalous on yksi suuria EUn menestystarinoita, mutta mikä on tällainen sosiaalinen markkinatalous? Mitä sillä tarkoitetaan? Puhutteko jostain vanhoista sosialistivaltioiden jäänteistä, joita oli vielä muutamia vuosia sitten Euroopassa. Jos taas ajattelette liberaalisti ja ajatellaan esimerkiksi voittoa kriteerinä, no se on sitten ihan eri asia. Eli katsotaanko, että sosiaalinen markkinatalous on menestys EU:ssa silloin, kun katsotaan sosiaalisia kysymyksiä Euroopassa. Yli 20 miljoonaa työtöntä, miljoonia ihmisiä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella, sosiaalimenojen leikkauksia, Täytyy vähän miettiä näitä kysymyksiä. Ne ovat aika kivuliaita kysymyksiä. Ja täytyy miettiä, mitä tämä sosiaalinen markkinatalous oikein merkitsee. Miksi me puhumme siitä, että tämä on EUn suuri menestystarina? No sitten toinen kysymys liittyy kilpailuun. Se tapa, millä siitä tässä tekstissä ja muuallakin puhutaan, kilpailu on esitetty hiukan niin kuin se olisi, kun kyseessä olisi kaksi koululaista ja sitten katsotaan kumpi pärjää paremmin, vähän niin kuin kollega, joka puhui äsken pojastaan. Mutta tässähän tarkoituksena on maksimoida voitot ja minimoida kulut sosiaalipuolella. Eihän tällainen käy laatuun tällainen tilanne, joka nyt on kehittymässä, meidän täytyy miettiä, miten PK-yritykset voivat selvitä kilpailussa monikansallisia yrityksiä vastaan. Silloin täytyy ehkä vähän supistaa kustannuksia, alentaa palkkoja ja millaiset PK-yritykset pystyvät selviytymään, jos kilpailu tiukkenee. En usko, että PK-yritykset voivat tällaisessa tilanteessa selvitä. Ja myöskin olisi kiintoisaa tietää, millä tavalla PK-yritykset ovat kehittyneet viime vuoden, viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuinka paljon niitä on luotu, kuinka moni on mennyt konkurssiin. Meidän täytyisi vähän tietää, ovatko nämä PK-yritykset kykeneväisiä selviytymään kovassa kilpailussa, koska kyse on kuitenkin asiasta, joka on hyvin vaikea. Ja sitten on myöskin monopolitilanteita, ja silloin pk-yritykset eivät voi menestyä. Ja sitten vielä yksi kysymys. No tämä kuulostaa ihan hyvältä, mitä puhutaan ikäihmisistä, mutta mitkä ovat ne varsinaiset vaikutukset? Pidennetäänkö työikää? Käytetään tätä asiantuntemusta hyväksi? miten sitä voitaisiin siirtää nuoremmille sukupolville. En, en nyt oikein ymmärrä, miten tämän järjestelmän nyt on ajateltu toimivan. Onko tarkoituksena siis pidentää työ elämänpituutta? Jos näin on, niin en ole varma, että se olisi mikään parannus. Sitten vielä yksi asia. Kun puhutaan siitä, että yhdistetään koulutus markkinoihin, minua vähän pelottaa. Tämähän tarkoittaa, että rajoitetaan yliopistojen ja koulutuksen alaa. Koulutuksena pitäisi olla yritysten ja talouden palveluksessa, ja se onnistuu vain, mikäli ehdotu koulutuksella ei ole muita arvoja kuin tämä. Jos ajatellaan kulttuurin tai demokratian kannalta näitä asioita, me otamme askeleen taaksepäin, kun ajatellaan eurooppalaisia arvoja. No en nyt halua puhua liian pitkään. Täällä on kaikenlaisia asioita, joihin voisin tehdä huomioita. Meillä on kysymyksiä ja liittyen demografiaan, väestörakenteeseen eläkkeisiin. Mutta jos me emme uudelleen järjestele tätä rahoitusjärjestelmää, PK-yritykset eivät saa rahoitusta. Meillä on ollut elvyttämispaketteja eri jäsenvaltioissa, mutta ne ovat hyödyttäneet pankkeja, eivätkä pk-yrityksiä. Ja tästäkin on nyt puhuttu moneen kertaan. Eli meidän täytyy ehdottomasti uudistaa rahoitusmarkkinoita. Ehkä pitäisi miettiä myöskin pankkeja, joiden tehtävänä olisi rahoittaa erityisesti PK-yrityksiä. En nyt ole tästä samaa mieltä, mutta esittelijä korostaa sitä, että pidetään kiinni tämänhetkisestä tuotantomallista. Minä olen päinvastoin sitä mieltä, että jos me emme muuta tätä tuotantomallia, myöskään pk-yritykset eivät selviä eikä meillä ole kasvua, emmekä silloin ole oppineet tästä kriisistä. Sanotaan hyvää. Kiitos. Minäkin haluaisin aloittaa sosiaalisella markkinatodella, koska sosiaalimarkkinatalous, olipa se mitä tahansa, se on EUn uusissa sopimuksissa, joten sitä täytyy ottaa huomioon. Ja sanoisin, että ottaisinpa riskin, että sanoisin, että eurooppalainen sosiaalinen markkinatalous on antanut meille jotakin kestävyyttä kriisin pahempina aikoina. Ja minusta tuntuu siltä, että sosiaalisen markkinoinnin peruselementti, johon minä uskon, on sosiaalinen pääoma, on vaarassa vaurioitua tämän pitkän, pitkän kriisin aikana, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia, joita emme täysin pysty vielä tänään näkemään. Joten minusta tuntuu siltä, että meidän pitää nyt ajatella myös, että jotta suvaitsisimme laatua, joka ei ole koskaan ollut niin korkeatusta kuin Yhdysvalloissa, se tulisi vähenemään vielä, että ihmiset tulevat herkemmiksi sosiaalisille tulonjaolle ja on paljon riskejä siinä, että tulee uutta populismia, joka on minun mielestäni tulossa kaikkiin poliittisiin perheisiin. Ja se merkitsee sitä, että tällaiset sukupolvien, sukupolvien välinen solidaarisuus vähenee. Ajattelemme tässä vaikka ilmastonmuutosta, mutta on myöskin riski siis siitä, että tapahtuu tällaista budjettikaupankäyntiä. On kysymys siitä, pitäisikö nostaa eläkkeitä vai käyttää enemmän rahaa koulutukseen, pitäisikö antaa julkisia varoja tutkimukseen vai käyttää julkisia varoja valtiotukeen joillekin yliteollisuuden aloille, jotka edelleen takaavat paljon työpaikkoja, joten on paljon tällaisia ristiriitaisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat budjettiin, jotka tulevat tekemään budjettien vakauttamisesta vaikeampaa kuin tällä hetkellä. Uskon, että meidän ehkä pitäisi tämän mietinnön yhteydessä, joka minusta on erittäin mielenkiintoinen ja rikas sisällöltään ajatuksilta, mitä pitäisi myöskin ottaa esille kysymys siitä, mitä me tulemme tarvitsemaan tulevaisuudessa, joka on luottamus julkisiin instituutioihin, koska me odotamme julkista instituutiota hallituksilta, että ne tekevät monia asioita, joita ne eivät ole onnistuneet saamaan aikaan ennen kriisiä. Hyvää puolu- politiikkaa, jolla saataisiin aika suotuisa ympäristö pienille yrityksille, joka on vain yksi esimerkki siitä, mitä odotetaan hallitukselta ja valtioilta. Joten minusta on tärkeää nähdä, mitä ovat seuraukset siitä, että luottamus julkisiin instituutioihin riippuu voimakkaasti siitä, miten nähdään niiden tehokkuus tai oikeudenmukaisuus siinä, miten ne saavat mennä ulos kriisistä ja saavat talouden ja sosiaaliset palvelut pitkän tähtäyksen kestävälle linjalle. Etenkin jos katsomme tämän päivän hallitusten roolia ja kaikkea talouden kannustinpaketteja, jos me katsomme hallituksia tulevina vuosina, niin niillä tulee olemaan enemmän tehtäviä, ehkä suurempia tehtäviä kuin nyt. Se merkitsee siis sitä, että syntyy kenties enemmän kustannuksia, joka kohdistuvat veronmaksajiin. En tiedä, onko tämä mikään ihanne, mutta tämä siis julkisten instituutioiden kustannusten lisääntyminen voi myöskin aiheuttaa kielteisiä asenteita suhteessa hallituksiin ja voi vaarantaa vakautta jäsenvaltioissa. Joten tämä asia edelleenkin jää käsiteltäväksi, kun puhumme siitä, miten laadukasta on julkistahon puuttuminen asioihin, jos ajattelee mitä politiikkoja, joita tarvitaan. Toinen asia, joka minusta on tärkeä ja joka liittyy siihen, mikä on innovaatioiden rooli, joka mainitaan mietinnössä. Kriisi on saanut aikaan valtaisia aukkoja tuotannossa, ja nyt julkinen politiikka eh, keskittyy enemmän näiden aukkojen poistamiseen, joita kriisi synnytti. Meillä on sellainen tunne, että me emme kiinnitä riittävästi huomiota tuottavuuden, tuottavuudessa saataviin hyötyihin, joiden pitäisi olla hyvin keskeinen kysymys meille. Se, että kasvun kautta pyritään samaan aikaan lisää tuottavuutta, minusta pitäisi enemmänkin vastata niihin odotuksiin, joita yksilöillä ja yhteiskunnilla on. Ja joten korostaisin ja tukisin sitä painotusta, joka meillä mietinnössä on innovaatioilla – koska uusimmat uudet työpaikat syntyvät uusissa yrityksissä, jotka ovat suuntautuneet tulevaisuuteen, jotka ovat innovatiivisia ja jotka ovat uusilla sektoreilla, joten tämä on hyvin tärkeä asia korostaa. Mutta jos me nyt tarkastelemme esteitä, joita on näillä pienillä ja yrityksillä ja niiden kehityksellä ja kasvulla tulevina vuosina, haluaisin todeta, että se oli myös se, mitä Ulle Schmidt otti esille, joka oli kysymys, joka liittyy rahoitukseen, toiminnan rahoitukseen. Ennen kaikkea, jos ajattelemme, eh, luotamme siihen, että rooli on innovaatiolla tulevaisuudessa kasvulle, me tarvitsemme riskipääomaa tai sellaista rahoitusta, joka ottaa huomioon suuren riskin, joka liittyy tämän tyyppiseen toimintaan. Ja tästä syystä tällainen eh, rahoituksellinen eh, ohjaus voisi sallia sen, että pienet suuret yritykset voisivat saada paremman paremmat mahdollisuudet saada tämän tyyppistä rahoitusta, ja se olisi erittäin tärkeää. Mutta on myös toinen este, joka minun mielestäni nousee esille ja nousi esille Kööpenhaminan yhteydessä, joka joidenkin mielestä oli epäonnistuminen, joidenkin mielestä ei vain täydellinen epäonnistuminen, mutta mitä tulee tällaisen alhaisen hiilin hypästeen talouteen, niin siinä on myöskin valtaisia transformaatioita talouden sisällä, mutta näitä ei tapahdu jos yritykset eivät nopeasti pysty suhtautumaan, asennoitumaan näihin uusiin ilmastonmuutokseen liittyviin standardeihin, koska monet pienet yritykset ovat todella hämmentyneitä kaikesta, koska emme tiedä mihin nyt päädyttiin 20 prosentin leikkaukset päästöissä vaan 10 prosentin leikkaukset. Tämä tyyppinen epävarmuus. Meidän pitäisi pyrkiä saman aikaan julkista politiikkaa, joka kohdistuu pienenkisuudityksiin myöskin tällä alueella. Ja sitten eräs asia, joka minusta oli tärkeä, oli Smith on senkin esille, oli liikkuvuus. Me olimme tappuvaisia unohtamaan sen, että Euroopassa työvoiman liikkuvuus on lähestulkoon lähellä nollaa. Ja se johtuu siitä, miten sisämarkkinat toimivat ja johtuu myös siitä, että sosiaalisia oikeuksia on vaikea viedä mukanaan. Sekin on tällainen rakenteellinen kysymys, joka voisi auttaa pieneksi yrityksiä kehittymään. Kysymys oli pelkästään asiassa, kun liittyisi tähän kriisiin, vaan olisi ehkä hyvä käyttää tilaisuutta tarttua sellaisiin asioihin, joita ei onnistuttu tekemään edes ennen kriisiä. Atus Karins, mutta Pervans haluaisi tässä välissä lyhyesti ottaa kantaa. Pervans? Ai lopussa, niinkö? No hyvä. Artus. Thank you very much. Uh, thank you. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Bastokselle myös tästä mietinnöstä. Halusin vain kommentoida Bastoksen Ole Schmidtin ja Hybnerin kannanottoja, kun puhuttiin pääoman saatavuudesta. Edustaja Bastos mainitsi, miten tärkeää on saada luottomarkkinat toimimaan, mutta minusta meidän pitäisi myös painottaa vielä ehkä enemmänkin sitä, että saadaan äh, pääomamarkkinat toimimaan. Hyvin monet ovat huolissaan siitä, että spekulatiivinen pääoma nyt hyökkää sitten euron kimppuun. Ja mielellämme me syytämmekin spekuloijia. Tähän poliitikot mielellään tevät, tekevätkin, vaikka mielestäni se on hieman väärin. Kysymys on siitä, että mitä pääoma tekee. Pääoma etsii paikkaa, jossa se voi kasvaa, joten volatiilissa taloudessa pääoma siirtyy hyvin nopeasti. Se tekee valuuttaspekulaatiota, tarkastelee valtionvelkoja ja yrityksiä, mutta PK-sektorilla ei tarvita tätä nopeasti siirtyvää pääomaa, vaan sitä pääomaa, joka haluaa pysyä paikoillaan pidempään. Ratkaisuna tähän lainsäädännöstä näkökulmasta katsoen uskoakseni, on se, että rohkaistaan hallitusten transitrahastoja, riskipääomarahastoja, eli yksityinen pääoma investoisi tämän tyyppisiin rahastoihin. Ja tavoitteena olisi se, että ne määritellään selkeästi innovatiivisiksi pk-yrityksiksi ja muut parametritkin oikein. Eli jos ajatellaan, että meillä on vaikka vesilasillinen, jonka sisältö kaatuu pöydälle, niin silloin yleensä otetaan joku rätti, jolla vesi kuivataan pöydältä. No nyt meillä on valtavasti pääomaa, joka on läikkynyt kaikkialle ja meidän täytyy nyt ottaa se rätti ja imeä tuota pääomaa, jotta voimme kanavoida sen sinne, mihin tarvitaan, eli pk-yritysten toimialalle. Raha haluaa kasvaa, pk-yrityksiltä puuttuu pääomaa. Nämä kaksi asiaa pitää yhdistää. Kyllä pankit selviävät. Me jatkuvasti painotamme liikaa velkaa. Bonsi siis nuoret totesi aivan oikein, että me elämme yli varojemme. Ja tarkoituksena on, että meidän täytyy nimenomaan tähän pääomaperusteiseen perusteiseen kasvuun kiinnittää nyt huomiomme. Minä itse olin myös tuntut itseni listalle ja myöskin Rova Holmeierin, ja sitten tulisi Pervaus esittelijänä lopuksi mitä tekemään yhteyden, että Rova Bastos, vai voisit myöskin ottaa puheenvuoron. Niin, tänä aamuna varhain olin mukana konferenssissa paneelin jäsenä, joka komissio oli järjestänyt, ja jossa oli kysymys juuri siitä, mistä Artus juuri puhui, nimittäin pääoman saatavuudesta pienille ja keskisuurille yrityksille. Pohjimmiltaan minun täytyy sanoa, että tämä ei ole mikään uusi ongelma. Kysymä oli, ongelma oli olemassa jo vuosia sitten, se on ollut toistuvasti olemassa ja toistuvasti poliitikot sekä Euroopan tasolla että kansallisesti ovat puhuneet, esineet suuria julistuksia ja sanoneet, että antavat tukea pienille mutta hyvin vähän on tapahtunut. Small Business Act on olemassa myös mutta miten pitkälle sitä on pantu toimia, miten pikaisesti tullaan näkemään. Emme saa unohtaa sitä, että monet pienet ja suuret yritykset itse asiassa ovat luoneet miljoonia työpaikkoja, jotka olivat olemassa ennen kriisiä ja jotka nyt ovat kadonneet. Ja monet pienet ja suuret yritykset ovat tällaisia salaisia sankareita, jotka eivät ole kovinkaan tunnettuja, mutta jotka omalla sektorillaan ovat johtavassa roolissa. Minä näkisin tärkeäksi seuraavat kohdat kun ajattelemme sitä, että helpotetaan pääoman saatavuutta. Artur puhuu siitä, että pitää ajatella sitäkin, että Euroopassa vain 30 prosenttia markkinoista on ole, tulee markkinoille kautta 70 prosenttia pankkinoilta. Euroopassa Yhdysvallan tilanne on päinvastainen, miten saada aikaan Yhdysvaltain tilanne ehkä välttämättä, mutta pitäisi pohtia sitä, pitäisikö meidän kehittää erityispörssejä pienille yrityksille, jossa pienet yritykset voisivat saada omaa pääomaa. Toinen asia, Lähes kaikissa valtioissa meillä on tällaisia tukipankkeja, jotka kuuluvat enimmäkseen pankkeille. Saksassa on tällainen pankki, joka on tällainen jälkennuspankki KFV. Muuallakin on näitä. Me tarvitsisimme eurooppalaisen tällaisten tuki, tukia pankkien liiton, jotta ne voisivat toimia yli rajojen ja antaa tukea toisessa maassa, jotta siellä ei tarvitsisi lähteä liikkeelle nollasta, vaan voisivat jostakin tämän Euroopan, Euroopan pankkiliiton jäsenpankista saada tukea ja luottaa tähän. Ei tapahdu mitään, jos nyt pieni keskusyritys haluaa toimia yli rajojen, sijoittaa joutuu nollasta siirtyessään toiseen maahan. Se ei voi luottaa siihen, perustaa siihen, mitä sillä on kotimaassaan. Me tarvitsemme eurooppalaisen patentin sen turvaamiseksi, että kehitys se, mitä on kehitetty pienissä yrityksissä, että sitä ei tarvitse 27 kertaa vahvistuttaa patenttivirastoissa. Me emme tarvitse verotuksen harmonisointia pienekin yritykselle. Me tarvitsemme yksinkertaistamista siinä muodossa, että esimerkiksi pienekin suuri yritys, joka toimii viidessä maassa, että voittoperusta, joka selvitetään kotimaassa, on lähtökohta myös muissa maissa tapahtuvalle veronmaksulle sitä vain katsoa, mikä on veroaste ja ottaa se huomioon. Ja pitää myöskin saada kulttuurillinen muutos, pitää päästä niin pitkälle kuin Yhdysvalloissa, että sanomme, että, että toinen mahdollisuus, se toinen mahdollisuus pitää antaa, jos yhden kerran kaatuu nenälleen, niin se, se johtaa siihen, että on luottokelvoton kaikissa, kaikissa kortistoissa, vaan pitää saada toinen mahdollisuus. Ja haluaisin vielä todeta sen, Artuskin sanoi sen, että me todella tarvitsemme sitä, että kun Saksassa kaikkein innoittavimpia yrityksiä on, yrityksiä ovat, pienet yrityksiä saavat kuitenkin 17-18 yksityistä pääomaa. Ja kuitenkin me olemme juuri valuuttarahastodirektiivin osaltamme tekemässä vaikeammaksi tämän osallistumisen pääomaan en nyt äh, halua puhua siitä, että nyt tässä pitäisi antaa mahdollisuudet vilille toiminnalle, mutta haluaisin sen, että niitä kohdeltaisi niin, että niiden elämä on äh, vaikeampaa suhteessa muihin hankkijoihin, koska muuten tämä pääoma kenties menetetään. Ja ajattelen kaikkein innovatiivisimpia ne ovat tärkeimpiä. Ja sitten lopuksi meidän pitää myöskin huolehtia siitä, että tilintä kirjanpitoiminen säädöksissä emme mene liian pitkälle pientekisyrityksen osalta. Me tarvitsemme ehkä suurempaa, suurempaa yksinkertaistamista, yhdenmukaistamista, mutta ottaen huomioon kuitenkin sen, että mahdollisimman epäbyrokraattisesti ja hyödyntäen periaatteita, jotka ovat oikeudenmukaisia suhteessa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Ja tässä niin, on olemassa monia kohtia, jotka ovat hyvin tärkeitä että pieniäkin suuria yrityksiä. pyrkii pyrkiä ajamaan asiaa siihen suuntaan, että nyt ei pelkästään puhuta asioista, vaan että todellakin tapahtuu jotakin. Ja nyt Rova Hulma ja, ja, ja sitten Pervans ja sitten Regina vastus. Ähm, mich hat, Herr Vorsitzender, liebe Puheenjohtaja, hyvät kollegat, tämä yksityinen pääoma-aihe kiinnitti minun huomioni. Ja tietysti on yrityksiä, jotka toimivat pk-yritystasolla ja jotka voivat käyttää yksityistä pääomaa. Mutta jos nyt katsotaan, kuinka paljon valmiutta on maaseutualueida investoida, silloin tämä, tällainen valmius on aika pientä. Vaikka me puhumme näistä, no itse tulet, tulen alueelta, joka on Tsekin tasavallan rajalla. Ja siellä mahdollisuus, sehän on maaseutua. Ja Tsekin puolella, kun puhutaan yksityisestä pääomasta, sitten vaikka onkin hyviä hankkeita, niin niiden saatavuus on kuitenkin hyvin vähäistä. Eli yksityinen pääoma on tietysti tärkeä ala ja sitä täytyisi suunnata vähän enemmän PK-yrityksille ja erityisesti PK-yritysten mahdollisuutta käyttää yksityistä pääomaa pitäisi vahvistaa. Meidän ei pidä luottaa vain tähän. Tietysti on erilaisia edistyshankkeita maaseudulla. Siellä on vaikea saada käyttöön pääomaa, mikäli ei ole alueellisia pankkeja. Ja nekin ovat nyt aika varovaisia tällä hetkellä, elleivät ne saa jollain tavalla tukea. Meidän täytyy myöskin muistaa, että EU ei koostu pelkästään suurista metropoleista – vaan on myöskin hyvin paljon maaseutualueita. Ja kaikkea ei pidä investoida suuriin kaupunkeihin, koska maaseutualueilla silloin tilanne on yhä vaikeampi, koska siellähän tapahtuu myöskin poismuuttoa ja sillä on ikäviä vaikutuksia. Mitä enemmän ihmisiä menee kaupunkeihin, Siellähän, sinne syntyy yhä enemmän sosiaalisia ongelmia, kaikenlaisia hankaluuksia suurissa taajamissa. Ja sitten vähän terveemmät maaseutu- tai heikommatkin maaseuturakenteet eivät enää pysty kehittymään, koska kun ajatellaan luottoluokituksia tai yksityistä pääomaa tai mikä hyvää rahaa, silloin maaseutu alueita katsotaan hyvin epäilevästi. Esimerkiksi rakenteet, rakennukset maaseutualueilla, niitä pitää arvioida sen mukaan, kuinka paljon ne ovat maksaneet, mutta näin ei kuitenkaan ole. Olen kuullut Tsekin puolelta tapauksesta, missä arviointiin uusia rakennuksia. Siellä oli 20 prosenttia tästä rakennusarvosta ilmoitettu koska mikäli tulee konkurssi, sitten rakennusta ei voida myydä, koska se on maaseutualueella. Ja meidän täytyy muistaa tällaiset ongelmat, ei pelkästään suuria kaupunkialueita ja alueita, jotka ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä, vaan myöskin maaseutualueet pitää ottaa erityisesti huomioon kohteeksi, koska siellä on juuri näitä pk-yrityksiä. Tavash. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitän sain uudelleen puheenvuoron. Haluaisin puuttua kolmeen asiaan. Ensinnäkin tämä markkinoiden sosiaalinen ulottuvuus. Sehän on käsite, jonka otimme käyttöön Lissabonin sopimuksessa. Mutta itse asiassa, uskoakseni, loppujen lopuksi käsittääkseni tämä käsite sisältää paljon eri tulkintoja. Ja minä tulee katsoa, mikä sen taustalla on. jos ei tarkalleen tiedetä sitä, mitä sillä tarkoitetaan, niin se on oikein hyvä asia. Markkinoiden taloudellinen ulottuvuus, jos katsotaan toki sitten alkuperä, siinä pidetään kansalaista kuluttajaa hyvänä yhteiskunnallisena toimijana, ja näin ollen markkinat toimivat hyvin. Ajat, ajatuksena ei ole se, että tarvitaan sosiaalipolitiikkaa tasapainottamaan markkinavoimia. Näin no, no, ollen minulla on kyllä joitakin epäilyksiä tämän käsitteen suhteen. Ja ihan sitä lähtien, kun se otti perustuslakiin mukaan, olen pohtinut juuri, mitä sillä täsmälleen tarka- tarkoitetaan. Minusta se on hieman vanhanaikainen käsite ja täytyy pitää nyt kyllä huolta sitten, kun sitä käytetään tänä päivänä. On selvästi nähtävissä, että jos halutaan torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, niin kysymys ei ole pelkästään siitä, että köyhistä tehdään hyvää kuluttajamarkkinoille, vaan kyseessä on henkilö, joka tarvitsee koulutusta, terveydenhuoltoa, asunnon ja niin edelleen ylipäätään ennen kuin mitä muuta voidaan tehdä. Millä tavalla voidaan olla hyvä kuluttaja, jos ei kykene ensi toimimaan muuten. Eli meidän täytyy puhua siitä, millä tavalla sosiaalipolitiikkaa pannaan. Tämä nyt on vähän tämä poliittinen kysymys tietysti, ja koska meillä ei ole valtavasti aikaa, mutta haluaisin ottaa tämän esille. On tärkeää silloin, kun tätä käsitettä työstetään. Minä puhun sosiaalipolitiikan tarpeesta sisämarkkinoiden tasapainottamiseksi. Enkä halua, että tätä käsitettä käytetään, koska se on alkuperäisesti tällainen epämääräinen käsite. selkeästi tässä kriisissä on nähtävänä, että ei ole riittävää se, että luodaan vain sitä tasa-arvoa, johon demokraattinen yhteiskuntamme pyrkii. Toinen kysymykseni koskee, tai huomioon koskee liikkuvuutta. Nyt kun kymmenen vuotta on kulunut ja ollaan seurattu Lissabonin strategiaa, niin meillä on pakko mielle, joka mukaan ihmisten pitää olla mahdollisimman liikkuvia ja yhtä liikkuvia kuin Yhdysvalloissa, koska, me tarvit, koska meillä ei ollut työmarkkinoita, jotka olisivat toimineet hyvin. Ja Donata Hybnerkin otti aivan täydellisesti tämän asian esille. Syy siihen, miksi meillä ei ole liikkuvuutta ja Euroopan eh, parlamentin edustajat tietävät hyvin, että tässä on valtavia ylitsepääsemättömiä esteitä, kun puhutaan sosiaaliturvasta ja kaikesta muusta, ennen kuin saadaan luotua sellaiset olosuhteet, että liikkuvuus olisi hyväksyttävällä tasolla. Ja sitten meillä on tämä inhimillinen todellisuus. Ihmiset ovat esimerkiksi asuntonsa omissia, omistajia ja sukupolvien välinen solidaarisuuskysymys. Kun ihmiset vanhenevat, niin tietysti sitten nuoren sukupolven täytyy myös hieman osoittaa tätä solidaarisuutta. En minä nyt ajattele, että kaikki tietysti vanhat joutuvat nuorten hylkäämiksi, jotka ovat nyt sitten niin liikkuvia, että etsivät työpaikkoja mistä hyvänsä näiden asioiden välimuoto täytyy ehkä etsiä, mutta ei meidän tarvitse tässä tehdä mitään työmarkkinoiden tehokkuuden mittaria. Lisäksi jos ajatellaan johdonmukaisesti näitä meidän kestävän kehityksen tavoitteitamme, niin ei tietenkään ihmisten täydy matkustaa 300 kilometriä, jotta näkee perhettään tai menee työpaikalle tai jotain. Parempi, että on asunto ja työpaikka ja kaikki ovat samassa paikassa lähellä. Silloin kun se on mahdollista, niin hyvä. Mutta en usko, että talouskasvuongelmia Euroopassa ratkaistaan lisäämällä ihmisten liikkuvuutta. Ja lopuksi totean, että ne, jotka nyt ovat todella liikkuvia, ollaanpa sitä todella rikkaita tai todella köyhiä, niin joka tapauksessa tuossa välimuodossa ongelmat ovat aivan toisenlaisia. No niin, ja viimeinen asia vielä. Tässä vastauksen mietinnössä puhutaan tästä meidän erityisalivalikuntamme oleellisesta kysymyksestä, eli pk-yritysten rahoittamisesta. Ja tällä puhuttiin myös kollegan sulla siitä, miten PK-yritykset voivat saada luottoja pankkijärjestelmän ulkopuolelta, jos halutaan toimia. Johdonmukaisesti meidän täytyy todeta, että molempia täytyy pyrkiä siihen, että PK-yritykset voivat saada rahoitusta. Ja kaikki varmaan muistavat Euroopan parlamentissa silloin, kun neuvoteltiin Basel kakkosesta, niin tämä asia tuli esille. Minä en tiedä, onko teillä lukuja tästä, mutta minun mielestäni asia on hyvin hankalasti nähtävissä pankkisektorilla suhteet eri yrityksiin riippuen niiden profiilista, suuruudesta ja niin edelleen. Silloin kun me määrittelemme pankkisektoria koskevat säännöt ja sen, mitä vaikutuksia sillä on pk-yritysten rahoitukseen, niin tämä meidän täytyy nimenomaan ottaa huomioon. PK-yritysten kyky sitten saada itselleen rahoitusta pankkialan ulkopuolelta on myöskin erittäin tärkeä kysymys. Koska meillä on tietysti MIFID, esitekysymykset, kaikki nämä suuret lainsäädäntökysymykset. Tämä joka tapauksessa kuuluu nyt aivan meidän toimialamme ulkopuolelle ja kun olemme tarkastelleet tätä esitedirektiivin uudistamista, jos PK-yritysten täytyy soveltaa esitedirektiiviä, niin tilanne ei ole suinkaan hyvä. Eli tässä meillä on todellisia ongelmia johdonmukaisuuden suhteen, kun tarkastellaan näitä eri lähestymistapoja. Ja tämä ongelma täytyisi pyrkiä ratkaisemaan, sillä jos sanotaan, että pk-yritykset ovat erityisen tärkeitä, niin kyllähän niillä silloin täytyy olla mahdollisuus saada myöskin rahoitusta kohtuullisin ehdoin. Regina. obrigada, Sr. Presidente. Queria agradecer à relatora BRS e a todos os colegas que intervieram. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Beresiä ja kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tässä keskustelussa. Viime kädessä, kuten sanoin, tässä oli ydinajatuksena PK-yritykset sellaisena asiana, joka erottaa Euroopan muun maailman taloudesta. Näin meidän pitäisi nähdä eurooppalaiset PK-yritykset. Tämä on aika epätavallinen väline maailmassa – ja tällä tavalla voisimme päästä ulos tästä kriisistä. Se olisi hyvä väline nyt, kun haluamme edistää talouskasvua. Tämä on tärkeää myöskin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta. PK-yritykset voivat olla mukana kantamassa sosiaalista vastuuta, millä saattaa olla todellista merkitystä. Ne ovat lähellä paikallisyhteisöjä tavalla, kuin isot yritykset ja monikansalliset yritykset eivät ole. Ja niillä myöskin voisi olla yhteisötyyppistä filosofiaa, joka sitoo heidät paljon tiukemmin paikallisyhteisöön ja mahdollistaa sen, että ne ovat sosiaalisemmassa roolissa. Ja siitä syystä tämä voi toimia ja varmaan kaikki, jotka käyttivät puheenvuoron, totesivatkin, että tästä syystä ne voivat edistää sosiaalista markkinataloutta, ja näinhän me toimimme täällä Euroopassa. Tässä asiakirjassa ja lausunnossani korostin, millainen rooli eurooppalaisella sosiaalitaloudella on, eli vapaus, vastuullisuus ja solidaarisuus. Yhdessä ne voivat vaikuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen ja ne voivat mahdollistaa sosiaalitalouden Euroopassa. No sitten yksittäisiä vähemmän filosofisia kysymyksiä. Suositukset, joita me teemme Beresille kun uudistetaan Small Business Actia, sinne voitaisiin keskittyä viiteen elementtiin. Eli ensinnäkin määritellään, mikä PK-yritys on. Meidän täytyy uudelleen määritellä pienet ja keskisuuret yritykset. Meidän on yksinkertaistettava byrokratiaa, joka niihin liittyy. Koferatikin tästä puhui. Meidän pitää tehdä elämästä helpompaa pk-yrityksille ja mahdollistaa se, että ne voivat toimia tehokkaammin. Ja meidän on myöskin varmistettava, että niillä on innovaatiota saatavilla. Se voi olla verkostoitumista yliopistomaailman kanssa. No tästä olen puhunut, tai sitten jotain muuta. Small Business Act aloite voisi myöskin yrittää käsitellä ulkoista ulottuvuutta ja markkinoille pääsyä yleisesti. Kun katsomme pk-yrityksiä, on tärkeää, että mahdollistamme sen, että pk-yrityksillä on parempi pääsy markkinoille – No sitten alueellinen identiteetti. No olen samaa mieltä, että tähän tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Ja tämä voisi auttaa tavoitteen saavuttamisessa, eli yhteisön rahoitus. Ja tätä voitaisiin tarkastella. Sitten palveludirektiivi. Sekin on merkittävä väline, jolla pk-yritykset voisivat toimia. No ei nyt tietenkään pysty käsittelemään kaikkia huolenaiheita ja asioita, joista puhuttiin. Yritän nyt puuttua vain muutamiin. Tällä hetkellä Euroopassa yksittäisissä jäsenvaltioissa ajatellaan, että ongelma on se, että meillä on nousevat taloudet, jotka kilpailevat kanssamme alhaisemmin sosiaalisin standardein, mutta myöskin on Yhdysvaltoista tulevaa kilpailua. Ja meidän on pystyttävä selviytymään tässä maailmassa ja näissä olosuhteissa, joissa meidän on toimittava. Voisimme olla kunnianhimoisempia, voimme olla parempia, ja meidän on tietysti muistet, tunnustettava myöskin heikkoutemme. Ja mehän olemme heikkoja, koska pk-yritykset menevät konkurssiin, koska ne eivät saa luottoa. Tämähän liittyy hyvin pitkälti pk-yritysten selviytymiskykyyn, ja pk-yrityksillä voi olla avainrooli. Ne voivat olla hyvin tärkeitä tästä kriisistä ulos pääsemiseksi, mutta siihen ne tarvitsisivat luottoa. Ja Beres mainitsi kaksi pilaria, joiden avulla tämä voitaisiin mahdollistaa, eli luotot pankeilta tai sitten luotot pankkialan ulkopuolelta. Olemme jo nähneet, että jos on liian riippuvainen kysynnästä, se on vaarallista pankeille. Kuten puheenjohtajakin totesi, tilanne, jossa pankit antavat 50 prosenttia ja valtiot 50 prosenttia rahoituksesta, silloin pk-yritykset jäävät ikävään välikäteen. No en nyt puutu kovin paljon siihen, mitä on jo sanottu, mutta Lopuksi korostaisin kuitenkin vielä, että ennustettavuus taloudessa on erittäin keskeistä. Hybner aivan oikein totesi tämän. Se on todellakin hyvin keskeistä. On tärkeää, että kaikki sidosryhmät luottavat julkisiin ja poliittisiin päätöksentekijöihin, jos tällaista luottamusta ei ole. Silloin ei ole vakautta, eikä ole ilmapiiriä, jossa olisi varmuutta, eikä ole myöskään kasvua. Ja se on aivan ehdottoman tärkeää, jos haluamme, että talousmallimme menestyy. Meidän täytyy varmistaa, että tätä luottamusta löytyy. Kiitän tästä temaattista esittelijää ja Pelavanssia. Näin olemme nyt itse asiassa saaneet päätöksen vaan tämän päiväisen istunnon, vaan koko työohjelmamme. Pervanssin välimietintö on nyt pitkälti valmiina, se menee käännettäväksi. Ja tiistaina viikon kuluttua 18. toukokuuta meillä on Strasbourgissa tilaisuus sitten tutustua tähän mietintöön. Tapaamme siis 18. toukokuuta ja odotan mielenkiinnolla sitten ja olen iloinen siitä, että niin moni oli täällä tänään torstaina iltapäivällä osallistui tähän työskentelyyn. Haluan kiittää yhteisteemajohtajaa esityksestä ja, ja toivon, että tapaamme sitten Strasburgissa Strasburgin viikon tiistaina.